Sitten minulla on täällä neuvostolta neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä. Aiheena on asetus, joka koskee Välimeren yleistä kalastuskomiteaa GFCM ja tämä otsikko löytyy tämän istunnon pöytäkirjasta. Meillähän on nyt kolmen kuukauden määräaika hyväksymiselle ja tämä määräaika käynnistyy huomenna 11. syyskuuta 2005.